Euroopan kesäjärjestöjen muuttamista koskevasta kuulemistilaisuudesta. Juri ja Tran valiokunnat ovat tässä vastuussa ja Svoboda saa ensimmäisenä kysymyksen laatijana puheenvuoro. Olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, závěry... Puhemies, hyvä komission jäsen. Kesäaika kuuleminen pidättiin tänä vuonna maaliskuussa ja sen se, tulokset olivat selkeät. Energiasektorilla ei ole mitään tarvetta sille. Se, mikä valossa säästetään, käytetään lämpöä. Samoin pätee liikenteeseen. Kuitenkin ottaen huomioon ne neljän, yhdeksän eurooppalaisen yliopistotutkimukset, huolia tulee paljon. 20 prosenttia eurooppalaisista kärsii tästä vaikutuksesta, 80 prosenttia ei ymmärrä tai ajattelee, että tästä voisi olla terveys, eh, vaikutuksia väsymystä, eh, ruoansulatusongelmia, masennusta, migreeniä ja muita liha, liha, liikalihavuutta, kakkostyypin diabetesta tai jopa sydänkohtaus voisi olla tästä seurauksena. Kesäaika aiheuttaa suuria vaikeuksia autismista kärsiville henkilöille. Arvioiden mukaan eh, suuret välilliset kulut vuosittain Euroopassa kesäajasta merkitsevät 131 miljardia. Tämä tarkoittaa, että eurooppalaiset käyttävät lähes yhtä paljon 140 miljardia EU-toimintaan kuin he terveyshuolien korjaamiseen tästä ainoasta, yhdestä ainoasta toimesta kesäajasta. Siis komission lehdistötiedotteessa todetaan, että jäsenvaltiot eivät ole valittanut ja että komissio ei aio ryhtyä tässä asiassa yhtään mihinkään. Ajatteleeko komissio, että 20 prosenttia, että kun 20 prosenttia kansalaisista kärsii terveysongelmista, niin se on merkityksetöntä. Yhdeksän yliopiston tutkimuksessa puhutaan monenlaisista terveysvaikutuksista. Pitääkö komissio näitäkin merkitykse, työttömiä. Minusta tämä on täysin skandaali. Jäsenvaltiot eivät siis valita, mutta ja valtiothan eivät tietenkään kärsi masennuksesta ja diabeteksesta. Ihmiset kuitenkin valittavat, Euroopan kansalaiset valittavat meille. Me olemme heidän edustajien Euroopan parlamentissa. Tämän pitäisi olla riittää, riittävästi komissiossa niin, komissiolle niin, että se ottaisi tämän asian tosissaan. Siksi otan tämän asian esille ja esitän kysymyksen komissiolle ja pyydän komissiolta tutkimuksen perustuvia, perustuvia todisteita siitä, että yhdeksän yliopistoa ovat väärässä ja, miksi, ja, ja, ja, se, ja että komissio ed, edistä, esittää todisteita, joilla osoitetaan, että edut kesäajasta ovat suuremmat kuin terveyshaitat 20 prosentille väestöstä. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Komissaarin. Rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluan kiittää juurivaliokuntaa ja sen puheenjohtaja Pavel Svobodaa tästä aloitteesta sekä liikennevaliokunta että oikeusvaliokunta yhdessä tukevat tätä aloitetta, koska tällä luonnollisesti on vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen, liikennesektoriin, aikatauluihin, työntekijöiden työaikoihin ja niin edelleen. Siksi jo tämän vuoden maaliskuussa me pidimme kummankin valiokunnan yhteisen kuulemisen tästä aiheesta. Asiantuntijoiden mielipiteet olivat selvät. Argumentit ajan muuttamisesta asetetaan tieteellisesti kyseenalaiseksi ja kielteiset vaikutukset ovat yksiselitteisesti todistettuja, ja olemassa mitään tieteellistä perustaa kesäajalle. Siksi olen samoin kuin kollegani pettynyt komission lehdistötiedotteeseen, samoin myös komission kieltäytymiseen tarkastella asiaa vakavasti. Alkuperäiset argumentit koskivat energian säästöä, ja voitte hyvin kuvitella, että minä vihreän totta kai olen kiinnostunut energian säästöstä, ja se on myöskin komission tavoite. Mutta mitä tästä nyt käykään ilmi? Monet tutkimukset osoittavat, että tällä ei ole mitään vaikutusta, ja on käynyt myös ilmi, että tällä on jopa kielteistä vaikutusta, sen sijaan, että olisi myönteistä se, että säästettäisiin energiaa, me tuhlaamme energiaa, ja tätä on muutettava. Me haluamme tutkia ilman mitään ennakkoasenteita sen, onko tässä järjestelmässä nyt enää mitään järkeä. Ennen kaikkea liikennesektorilla meillä on olemassa tiettyjä ongelmia. Ihmiset ovat ajan muutoksen jälkeen väsyneitä, koska he nukkuvat tunnin vähemmän. Tällä on suuri vaikutus liikenteeseen, se on vaarallista. Aikataulussa vaaditaan erityissääntöjä. Junat joutuvat seisomaan tunnin jotta aikatauluja voidaan, voidaan noudattaa. Tämä on järjetöntä, mutta se on todellisuutta. Työntekijöiden työajat täytyy sopeuttaa ja monet prosessit, jotka liittyvät logistiikkaan ja liikenteeseen, katkeavat. Yhdysvalloissa on nyt tehty laskelma kustannuksista. 1,7 miljardia euroa vuodessa tämä maksaa ja vaikutus on nolla. Onko meillä tosiaan näin paljon rahaa? Minä voisin tuhannella eri asialla esitellä, mihin näitä asioita voitaisiin, rahoja voitaisiin paremmin käyttää. On olemassa aloitteita lähes jokaisessa jäsenvaltiossa, joita ovat lähteneet, jos ovat laittaneet liikkeelle kansalaisten. Minä olen saanut paljon tukea kollegoilta ja kansalaisilta. Siksi kysynkin komissiolta, miksi komissio ei katso tieteellisten tutkimuksen tuloksia, joita Yhdysvalloissa on syntynyt vakavasti? Milloin komissio aikoo uudelleen tutkia aika, ajanmuutoksen vaikutuksia ja mitä arvioita kustannushyödystä komissiolla on, miten vaikuttavat edistykset energiatehokkuuden alueella ja heijasteleeko tämä lehdistötiedote komission näkemystä ja onko tämä nyt se tapa, jolla komissio suhtautuu kansalaisten ja parlamentin jäsenten kannanottoihin. Kiitos vielä oikeusasioiden Pavel Svobovalle ja komissiolle vielä kerran. Katsokaa faktoja ilman mitään ennakkoasenteita ja odotamme mielenkiinnolla, minkälainen vastaus teiltä tulee. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissiosta komission jäsen Bulls, olkaa hyvä. Madam President. Puhemies, arvoisat jäsenet. komission tietoinen, että säännöllisin ajoin kansalaiset pyytävät kesäaikajärjestelyn poistamista. He viittaavat usein terveysongelmiin, ja kyseenalaistavat myös ne syyt, jotka johtivat jäsenvaltioiden päätökseen ja ovatko nämä äh, syyt enää valideja. Komissio ottaa kansalaisten huolet vakavasti. Komissio on tutkinut tieteellisiä tutkimuksia tästä aiheesta, mutta tutkimuksissa on saatu hyvin erilaisia tuloksia. Ei ole mitään yhtä ja ainoaa johtopäätöstä mahdollisista terveysvaikutuksista, energiansäästöstä, tai vaikutuksesta esimerkiksi tuottavuuteen tai äh, tieliikenneturvallisuuteen. Komissio on arvioinut kustannuksia kellojen äh, e, muutos, muutoksesta. Ei ole siis tehnyt virallisia arvioita eikä myöskään siitä, miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioissa, kun kelloja siirretään. Komissio katsoo, että syyt, jotka johtivat siihen, että direktiivi hyväksyttiin kesäaikajärjestelystä vuonna 2001. Tarkoitus oli varmistaa sisämarkkinoiden kunnon toiminta. Aikataulujen harmonisoinnin kautta on edelleenkin validi argumentti. Näin ollen emme näe syytä direktiivin korjaukselle tässä vaiheessa. Merci, nous allons ouvrir. Kiitos. Nyt keskustelu avataan ryhmien edustajalle EPPstä. Edustaja Hoil, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Rouva komission jäsen, pidän teitä arvossa, mutta komission vastaus on oikeastaan suorastaan äh, röyhkeää. Ongelmia ihmisillä, ei, ei välttämättä kaikilla. Ja jos ota, haluatte ottaa vakavasti ihmisten huolet, silloin ei riitä, että tämä on aina ollut mukavaa. Yli kymmenen vuoden ajan komissio oli antanut rehellistä ja vakavaa vastausta. Tutkimukset ovat, ja niin sanotut vastaukset ovat sellaista, että ne voivat esittää kabareissa. Tämä on uskomatonta, miten tätä terveysongelmaa käsitellään. Mikä tahansa muu aihe, mikä tahansa muu kysymys, joka koskee terveyttä, silloin tässä parlamentti, tämä parlamentti aina nousee takajaloilleen ja nostaa asiat esille, mutta kun on kysymys keskeisestä kysymyksestä, niin rouva komission jäsen, minä pyytäisin, että esittäisin eteenpäin koko komissiolle. Niin kysymys on, onko syitä pala, ta- takaisin. Ei, vaan onko mitään järkeä siinä, että kaksi kertaa vuodessa ihmisiä kiusataan tällä? Täytyy olla syy siihen, miksi kaksi kertaa vuodessa tapahtuu tämä ajanmuutos. Minä en ymmärrä, miksi meidän pitää perustella se, että me haluamme takaisin normaalitilaan. Normaali tilanne oli se, että ei muuteta tätä aikataulua, koska ei ole mitään syytä tähän. Sanokaa minulle yksikin perustelu siihen, yksikin todiste sitä, miksi kaksi kertaa vuodessa pitää muuttaa aikaa. Silloin on teidän puolellanne, mutta muuten minusta tämä direktiivi voidaan vetää pois käytöstä. Ja komission täytyisi myöskin puuttua tässä nyt siihen, että me haluamme vähemmän sääntelyä. Mitä tämä nyt oikein merkitsee, että kaksi kertaa vuodessa pitää vaihtaa aikaa, jos siinä ole mitään järkeä. Jos siinä olisi järkeä, teillä olisi varmastikin argumentteja. Nyt asia on täysin selvä. Ei ole mitään argumentteja sen puolesta, miksi pitäisi vaihtaa aikaa mutta on ongelmia. Ja nyt Simsalabim pitäisi palata takaisin normaaliaikaan, kyllä. Ja tämä sisämarkkina-argumentti on kaikkein tyhmin, koska kukaan meistä ei halua sitä, että jotakin tapahtuu jossakin muussa maissa. Me sanomme, että kaikkien pitää muuttaa. Kyllä kai sisämarkkinat itsestään selvää, yhtenäiset säännöt koko Euroopassa. Mutta, hyvät naiset ja herrat, Tämä asia on otettava lopultakin vakavasti. Kun aloin ensimmäisen kertaa käsitellä tätä kysymystä, kaikki vaan katsovat, että hän nyt aivan sekaisin ja uneksii. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat allekirjoittaneet näitä aloitteita ja valittavat. Ottakaa tämä asia vakavasti. La parole au nom Nyt act ryhmästä edustaja Regner, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Te näette, rouva komission jäsen, että tämä on asia, josta keskustellaan intohimoisesti, vaikka meitä ei vielä ole kovinkaan monta täällä salissa, mutta teidän vastauksenne oli todellakin hyvin tekninen, eikä se mitenkään puutu ihmisten huolenaiheisiin. Kysymys ei ole pelkästään sisämarkkinoista, kysymys on siitä, että aika, elämä koskettaa jokaista yksilöllisesti. Ja voitte lähteä siitä liikkeelle, että jokaisella on henkilökohtainen mielipide asiaan, koska tämä on asia, joka vaikuttaa ihmisten elämään. Ja haluaisin tässä yhteydessä samoin myöskin intohimoisesti vedota sen puolesta, että poistetaan kesäaika ja talviaika ja koko tämä ajan vaihtelu sillä minä puhun niiden ihmisten puolesta, joilla todella on vaikeaa toimiminen, jolla ei ole suurta lobbia takana, nimittäin niitä, jotka kulkevat pitkiä matkoja työhön ja koululaisten puolesta. Monet ihmiset nimet kohtaavat sen, että kouluaika ei muutu. Ja sitten taistelevat aamulla sen kanssa, että on vaikea nostaa ylös ja ovat luonnollisesti riippuvaisia siitä, että pitää lämmittää ja sitten myös se, että joudutaan menemään pimeässä kouluun. Siksi vetoaisin sen puolesta, että ihmisiä ei pakoteta näin varhaisin, varhaisessa vaiheessa pimeässä nousemaan ylös.

Onneksi komissiossa kellot eivät pysähdy ja komissiossa kuitenkin asiasta pystytään keskustelemaan. Viisi vuotta sitten puolueemme otti tämän aiheen esille täysistunnossa. Brittitutkimuksen kesätutkimuksen mukaan kesäaika paljon parempi kuin talviaika terveyden kannalta. Me sanomme, että tehdäänpä loppu talviajasta. Kesäaika on parempi terveydelle, matkailulle, liikenteelle ja tavoitella. Kyllä tämä pitäisi olla teille kiinnostavaa. Kun ajatellaan energiasäästöjä, energia ei enää niin kallista ole kesällä, mutta sen sijaan äh, käytetään viilennysjärjestelmiä. Sydämen rytmimuutokset ovat paljon onnettomuuksia. Voisiko komissio ja neuvosto ottaa kantaa siihen, olisiko riittävästi yleisön tukea sille, että poistettaisiin talviaika. Jos näin on, niin olisitteko valmiita poistamaan talviajassa? Edustaja Becker, olkaa hyvä. Rouva puhemies, rouva komission jäsen. Kuten näette, täällä yli, on yli poliittisten rajojen menevää pöyristyneisyys vallalla, joka johtuu siitä, että komissio on toimeton ja joka johtuu myös siitä, mikä on neuvoston kanta. Me haluamme välittömästi sitä, että tutkitaan tätä ajan muuttamista. Me haluamme, tarvitsemme tieteellisen, vakavan perustuslain tutkinnan asiasta. Se, mitä te tällä meille kerrotte, ei ole tällaista. Se ei ole tieteellistä eikä vakavasti tutkittua. Komissio on tässä nyt jäänyt jättänyt toimet tekemättä. Meillä ei ole mitään etuja tästä taloudelle eikä energialle, energian käytölle. Tästä syntyy suuria kustannuksia ja on valtaisia lausuntoja ja tieteellisiä tutkimuksia tästä asiasta muun muassa yhdeksältä eurooppalaiselta yliopistolta, biologeilta, lääketieteen tutkijoilta ja eri alojen asiantuntijoilta, ja se osoittaa sen, että syntyy valtaisia kustannuksia ja riskejä, joita on pelättävissä, ja me emme ymmärrä sitä, että näitä riskejä ei voitaisi tutkia. Ennen kaikkea Euroopassa on kysymys myös muista asioista, maahanmuutosta, kyllä me sen tiedämme, <clears throat> työpaikkojen säilytämisestä, mutta ihmisten terveys ja se, että rahaa heitetään seinä ikkunasta ulos, on myös, ulos on myöskin keskeinen kysymys, josta pitää puhua. Liikenneonnettomuudet lisääntyvät. Itävaltalainen vakuutusyhtiö viime viikolla totesi, että 48 prosenttia enemmän liikenneonnettomuuksia tapahtuu, eikä tätä saa jättää huomiotta. Minä tuen komission puheenjohtajan Junckerin ilmoitusta siitä, että tutkitaan EUn säädöksiä siitä, ovatko ne järkeviä, onko ne toimipano järkevää, mutta tätä ei tässä ole tapahtunut. On korkea aika ryhtyä toimiin. Kantakaa vastuunne, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Le Breton, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos. Komission jäsen. 40 vuotta eurooppalaiset ovat käännelleet kellojaan kaksi kertaa vuodessa. Venäjä on jo muuttanut järjestelyn vuonna 2011. Meillä oli kuulemistilaisuus maaliskuussa Euroopan parlamentissa ja tämä osoitti, että kesäaikajärjestelyt tuovat paljon haittoja uniongelmia lapsille, sydän kohtauksia ja ongelmia myös lypsykarjalle. Edut eivät ole todistettavissa, ei talouden kannalta eikä niin, että liikenneonnettomuudet olisivat vähentyneet. Näissä oloissa Euroopan unionin täytyy luopua kesäaikajärjestelyistä ja ottaa huomioon ne odotukset, joita 75 prosenttia ranskalaisista on ilmaissut. Ehdotan, että kesäaika otetaan käyttöön pikemminkin kuin talviaika. Komission pitäisi kuunnella kansalaisia eikä toimia tällä tavalla, mitä kukaan ei voi ymmärtää. Nyt menettely ilman puhujalistaa, kahdeksan pyyntöä. Lähdemme liikkeelle edustaja Zaborskasta, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Svobodovi za vytrvalosť. Kollegan, haluaisin kiittää kollegaa Svobodaa siitä sitkeydestä, jolla hän on suhtautunut tähän asiaan. Kyseessä on hallinnollinen toimi, joka tulee edelliseltä vuosisadalta. Onkin korkea aika pohtia, onko sata vuotta sitten olleet perustellut edelleen voimassa tänä päivänä tai vuonna 2001 toisaalta. Komissio käsittelee par- parlamenttia tässä asiassa tämä, ironisesti, joka ei ole sopivaa ensinnäkään siksi, että hallinto ei ole täällä sitä varten, että meppien ehdotuksia kohdeltaisiin ironisesti ja vitsaillen. Ja toisekseen komission tehtävänä on antaa lainsäädäntöehdotuksia ja, ja tehdä analyysejä ja tutkimuksia. Siksi haluaisin toistaa nämä kysymykset, jotka kollegat ovat täällä kysyneet, ja kysyn, kom, pyydän komissiota käsittelemään tämän asian vakavasti. Kiitoksia. Monsieur Fransulika. Edustaja Fransulika, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulla oli muistiinpanot englannin kielellä, mutta sallinette, että puhun ranskan kieltä. Tästä aiheesta, hyvät kollegat ja ystävät, minun lapseni menevät aamulla kouluun ja koska kelloa käännetään, niin he heräävät valoon, ei, ei suinkaan pimeyteen toivoisin, että he nimenomaan saisivat herätä valoon, eikä tarvitsisi herätä pimeällä. Katson, että pitäisi <coughs> analysoida vaikutuksia. Tällähän on myös myönteisiä vaikutuksia. Kun ajattelemme tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Euroopassa, maahanmuuttotilanne, Kreikan velkakriisi, taloustilanne, työttömyys, sosiaalinen tilanne – Kaiken tämän pohjalta katson, että ei ole oikea hetki puhua jälleen kerran tästä aiheesta. Samanaikaisesti täytyy sanoa, että en ole samaa mieltä komission ylimielisyydestä. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Edustaja Marias, ranskaksiko tämäkin puheenvuoro? Only Greek. Vain kreikkaa. Eh, kirja Kiitos puhemies. Rova komission jäsen, Monet kollegat ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Keskustelu on hyvin intohimoista ja se osoittaa, että tämä on todella vakava ongelma. Tapa, jolla te vastasitte, ei osoita asianmukaista vakavuutta suhteessa tähän asiaan. Monia vuosia sitten otettiin käyttöön kesäaika ja lähdettiin siitä liikkeelle, että kehitys olisi ollut myönteistä, mutta tutkimukset osoittavat aivan päinvastaista koska on pidetty julkinen kuuleminen tästä asiasta Euroopan parlamentissa. On olemassa lukuisia todisteita siitä, että kesäajalla on kielteisiä vaikutuksia terveyteen, liikenteen, euro, liikenteeseen Euroopan teollisuuteen, eikä tämä edistä edes energiakustannusten alentamista. Minusta tämä vakava kysymys on tutkittava ja teidän on tartuttava tähän asiaan. Silloin kun kansalaiset lähettävät teille tällaisen viestin, komissio on velvollinen tutkimaan asiaa vakavasti ja antamaan meille vakavan vastauksen. Monsieur, monsieur. Kiitos. Edustaja Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Noriu padėkoti kollegoms. Puhemies, rouva komission jäsen, haluaisin kiittää kollegoita siitä, että ovat tuoneet tämän kysymyksen esille täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiinnittää huomionne myös erääseen toiseen sektoriin, jolle aikamuutos on hyvin tärkeä. Minä en ole sitä mieltä, että viljelijät pystyisivät selittämään lehmille sen, että aikaa on muutetaan. Maataloudellekin tämä ajan muuttaminen vaikuttaa, maataloutenkin tämä ajan muuttaminen vaikuttaa kielteisesti eläimet elävät biologisen kellon mukaisesti, jota me emme pysty siirtämään, ja tämä on otettava huomioon. Saman aikaan kuitenkin otettava huomioon se aika, jota yhteiskunta käyttää, koska viljelijöidenkin vietävä lapsensa kouluihin ja toimittava muutenkin hoitaa erilaisia asioita. Haluan, että komissio tarttuu asiaan ja muuttaa direktiiviä. Merci, monsieur Stehov. Kiitos, edustaja Stehovski předsedající vážená paní komisařko dámy a pánové kdyby se dnes hlasovalo znovu puhemies hyvät naiset ja herrat jos tänään äänestettäisiin niin luulenpa että ehkä kysyisin komissiolta siitä mitä syitä on kääntää kelloa jos vastauksen olisi sellainen että kuin nyt annatte niin todella ah, pohtisin sitä, että äänestäisin komission puolesta. Komissio pitäisi taistella kansallista puolesta, jos EU-ssa 500 miljoonaa kansalaista haluaa, että me haluamme tehdä lopun tästä vanhanaikaisesta, tehottomasta, käyttökelvottomasta systeemistä, niin kyllä teidän olisi pitänyt ottaa se huomioon ja harkita vakavasti asiaa. Pyydän komissiota, lopettakaa tällainen ironia. Olkaa ystävällisiä ja harkitkaa vakavasti näitä vakavia terveysvaikutuksia. Muutetaan tämä järjestelmä. Von Stolz. Von Stolz, olkaa hyvä. Ja, was für... Niin, mikä keskustelu? yli, yli kaikkien ryhmärajojen. Kun vasemmalta puhutaan, oikealla taputetaan. Kun oikealla taputetaan, vasemmalla taputetaan. Tällaista ei ole tapahtunut koskaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on aihe, joka ei ole ideologinen. Siirtyminen kesäajasta talviaikaan, talviaista kesäaikaan. Tätä kansalaiset eivät halua. Ja komissio sitten vain sanoo, että ei ole mitään argumentteja. Minä toivon, että te saatte kohta puheenvuoroja. Perustelkaa nyt sitten, miksi täytyy vaihtaa aikaa. Älkää nyt sanoko kansalaisille, että heidän pitää sanoa jotakin tai meidän pitää osoittaa jotakin. Osoittakaa te meille, miksi täytyy muuttaa aikaa. Tuokaa hyviä argumentteja. Se, mitä tähän asti olet sanonut, oli pelkästään röyhkeää. Madame Soitrova. Edustaja Soitrova, olkaa hyvä. Soitrova. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että on pidetty kiinni tästä aiheesta ja sitä on tuettu yli puoluepoliittisten rajojen. En halua, että komissio ottaisi tätä mitenkään henkilökohtaisesti, mutta hyvä komission jäsen, te edustatte täällä Euroopan komissiota ja siksi osoitan kysymykseni teille. On paljon ihmisiä, paljon syitä miksi tätä kysymystä aina esitetään. Mik, mi, onko todella tarpeen tällä tavalla liikutella ihmisten elämää ja kännellä panna heidät kääntelemään kelloja eteen ja taakse. Kyllä me tässä vaiheessa voisimme näyttää, että Euroopan toimielimet pystyvät toimimaan. Ne pystyvät käsittelemään nopeasti tällaisen teknisen asian. Ihmisiä vaivaavat paljon tärkeämmät asiat, mutta pyytäisin, että toimisitte ja muuttaisitte direktiiviä. Lopuksi edustaja Kelly. Omien havaintojeni perusteella olen kääntynyt järjestelyä vastaan viime aikoina, kun siirrytään käden käänteessä talveen, niin sitten tämä vaikuttaa ainakin kuukauden ajan tämä muutos. Olen kuunnellut kollegoiden kommentteja ja tietoja niistä vaikutuksista, joita tällä on kansalaisiin. Energiakustannukset, e, lisääntyneet onnettomuudet, joihin tällä viitattiin, ja vaikutukset lapsiin. Tapaus on aivan selvä. Meillä on komission direktiivi, jos sitä muutettaisiin, se ei maksaisi mitään ja kansalaisia se ilahduttaisi. Näin voisimme osoittaa kansalaisille, että voimme toimia heidän etujensa puolesta. Emmekö uskalla sanoa, että venäläiset olivat oikeassa, mikä halua noudattaa heidän malliaan? He olivat oikeassa. Meidän tulisi tämä muutos toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Me emme halua enää tällaista muutosta, että yhtäkkiä talvi saapuu käden käänteessä ja kevät kestää vaikka kuinka kauan. Näin menettelymän puhujalistaa on käyty lävitse. Nyt komission jäsen Bulch, olkaa hyvä. Madame Bulch, nous avons conclu cette... Edustaja, äh, komission jäsen Bulch, nyt tämä menettely on käyty loppuun. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madam President and, uh... Puhemies, parlamentin jäsenet, Kiitän teitä kovasti tästä iloisesta keskustelusta. Viesti on vahva. Kaikkien puolueiden edustajat ovat mukana keskustelemassa tästä aiheesta. Alustuspuheenvuorossani totesin, että komissio on tietoinen eri argumenteista sekä puolesta että vastaan. Sanonpa, että henkilökohtaisesti olen puhunut monien jäsenvaltioiden kanssa ja kysynyt niiden mielipidettä. On sanottava, että näkemykset jakautuvat ei tilanne ole niin johdonmukainen, mitä täällä on nyt ymmärtää. Kyllä meillä on lukuisia tutkimuksia, joissa tutkitaan mahdollisia terveysvaikutuksia. Mutta edelleenkään ei ole vahvoja argumentteja, joita voisimme näistä tutkimuksista johtaa. Olen samaa mieltä siitä, että haaste on nyt suurempi kuin mitä joskus haluamme nähdäkään. Todellakin olen nyt kuullut teitä ja näkemyksiänne. Mutta painotan sitä, että minun tarkoitukseni on pitää sisämarkkinat hengissä ja tehdä riippumaton päätös tässä aiheessa. Päätös tehdään Euroopan tasolle. Tässä vaiheessa komissio ei pohdi muutosta direktiiviin, mutta siinä tapauksessa, että syntyy uutta todistusaineistoa ja systeeminen lähestymistapa löydetään, niin olemme valmiita harkitsemaan uudelleen tätä kantaa. Kiitos. Merci. Le débat est... Kiitos. Tämä